Well, the colleagues, let us... No niin, hyvät kollegat. Voisimme aloittaa toisen paneelin. So the second panel will focus on the lessons to be... Toisessa paneelissa pohditaan sitä, mitä voidaan oppia verosopimuksista, joita EUlla on kolmansien maiden kanssa. Ensin paneelissa katsotaan sitä, miten EUn kaippapolitiikassa voidaan taistella rahanpesua ja veronkiertoa vastaan. Lisäksi katsotaan EUn sopimuksia kolmansien maiden kanssa, erityisesti kehitysmaiden kanssa. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Sandra Galinan varajohtajan kauppapääosastolta Euroopan komissiosta, Hanna Bernjohold Tranberin, joka on Action Tanskan edustaja, johtaja. Kiitos, että tulitte tänne ja toivon, että meillä on yhteys, videoyhteys Erik Järvoi Mensahan, joka johtaa YK asiantuntijoiden komiteaa, joka käsittelee kansainvälistä yhteistyötä verokysymyksissä. Jokaiselle puhujalle 10 minuutin johdanto Pyytäisin Sandra Galinaa aloittamaan. Kiitos. Hienoa, että saan olla täällä tänä iltapäivänä osallistumassa tähän mielenkiintoiseen keskusteluun. Minusta tuntuu, että puhun ehkä lyhyemminkin kuin 10 minuutin ajan, koska kysymykset ja vastaukset ovat täällä varmasti kaikille tärkeämpiä. Ensin haluaisin vain toistaa sen, että veron veronkierron ja rahanpesun vastainen taistelu on tärkeä komissiolle. Ja olen iloinen siitä, että komission jäsen Moskovisi on näkyvällä paikalla tässä uutislehtisessä. Hän haluaa todella ajaa hyvää hallintoa, kuten Taksudin ja Just pääosaston kollegat myös. Mielenkiintoista olla täällä vähän kertomassa siitä, miten kauppapolitiikan kautta voidaan tukea näitä yhteisiä tavoitteita. Ensimmäinen asia, joka on otettava huomioon, kun kaupasta puhutaan, että tämä on todella globaali kysymys. Ja siksi minun on kyllä myönnettävä, että ratkaisujenkin on oltava globaaleja. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka lähtisimme kahdenvälisesti puuttumaan näihin kysymyksiin yksittäisten valtioiden kanssa, niin aina olisi mahdollista, että jotain paha tapahtuu jossain muualla. Eli meidän olisi hyvä aina muistaa se, että kyse on globaalista aiheesta. On hyvä muistaa tämä asia myös siksi, että monet välineistä, joita käytetään tällä hetkellä, ovat monenkeskisiä, maailmanlaajuisia. Ja siksi mahdollisuudet liikahtaa näissä kysymyksissä kahdenvälisesti ovat melko rajalliset. Varmasti on tärkeää myöskin mainita se, että joka tapauksessa sopimuksessa vuoden 2008 jälkeen vapaakauppasopimuksessa on osio, joka kuuluu poliittisempaan osaan. Puitesopimukset, assosiaatiosopimukset, jotka liittyvät vapaakauppasopimuksiin ja siellä on tietyt säädökset. Kunnollisessa vapaakauppasopimuksessa haluaisin keskittyä niihin lausekkeisiin, jotka liittyvät rajoitus palvelualan sitoumuksiin, kun niitä käsitellään. Tässä esimerkiksi selkeä kanta siitä, että osapuolet pyrkivät noudattamaan kansainvälistä standardia veronpetosten ja veronkierron vastaisessa työssä ainakin vapakauppasopimuksissa on tällainen kanta, joka ehkä näkyy vankempana sitten assosiaatio-osiossa tätä sopimusta. Haluaisin myös sanoa, että nämä kansainväliset standardit ovat ehkä teille kovin tuttuja. Ne liittyvät OECDn työhön. Mutta mielestäni on hyvin tärkeää, että muistetaan, että näitä on monenlaisia. Ja hyvä, että meillä on YK edustaja myös täällä puhumassa myöhemmin tänään. Toinen konsepti, jonka haluaisin selkeästi ottaa esiin. Ensimmäinen oli se, että maailmanlaajuisen ongelman tarvitaan yhteiset ratkaisut. Ja sitten vapakauppasopimuksissa todella tärkeänä on se, että tarvitaan vapakauppasopimuksiin tilaa. Poliittisesti vapakauppasopimuksiin on kirjattu siis säädökset – Ja tässä voidaan melko vapaasti toimia tämän aiheen osalta. Ehkä pohditte sitä, mitä voidaan aktiivisesti tehdä tänä päivänä, mutta sanoisin, että on hyvin tärkeää, ettei meitä houkutella neuvottelemaan tästä poliittisesta kysymyksestä. Jos lähdetään neuvottelemaan kumppaneiden kanssa kahdenvälisesti, niin lopputulos saattaa olla heikompi Eli mahdollisuudet tehdä Euroopan omia valintoja siitä, mihin suuntaan haluamme kulkea. On tärkeää, että tämä vapaus jää meille edelleen. Nämä ovat tärkeitä asioita molemmat. Ja sitten vielä kolmas tekijä, jonka haluaisin ottaa esiin. Otan huomioon, mitä olen lukenut tämän valiokunnan työstä. On olemassa sellainen käsitys, joka ei välttämättä ole ihan oikea, oikea että mitä enemmän kauppaa käydään, sitä enemmän korruptiota tapahtuu. No ehkä jos vapaakauppasopimus ei säätelisi asioita, mutta vapaakauppasopimuksen kautta saadaan enemmän avoimuutta, seurattavuutta. Vapaakauppasopimuksen alla tapahtuva kauppa on paljon helpommin valvottavista. Eli ei pitäisi levitellä tällaista yhteyttä, joka ei välttämättä ole totta. Tämän sanottua niin halusin käyttää, päättää puheenvuoroni. Niin koska mielestäni on paljon tärkeämpää antaa selkeitä vastauksia kysymyksiin kuin selitellä muuten ympäripyöreästi, mitä me teemme. Kuten sanoin, me olemme sitoutuneet vapakauppasopimuksiin ja me pyrimme huolehtimaan siitä, että katsotaan sekä jäsenvaltioiden että komission työsarkaa ja poliittisemmassa osassa on aivan selkeästi – enemmän yhteistyötä esimerkiksi veronkierron vastaisessa työssä. Kiitos. Kiitos oikein paljon ja nyt Anna Tranberg. Very much. Kiitoksia. Vähän toiseen suuntaan. Kiitoksia ensinnäkin siitä, että kutsutte paikalle. Olen Tanskasta, kuten totesitte. Ensinnäkin kiitoksia kutsusta ja saada tulla mukaan tähän jännittävään kuulemistilaisuuteen. Olen seuraillut Euroopan parlamentin työtä tässä valiokunnassa suurella mielenkiinnolla ja arvostan myös kovasti edellisessä valiokunnassa tehtyä työtä. Olemme aina arvostaneet sitä, että kiinnittää huomiota Euroopan veropolitiikan vaikutukseen kehitysmaihin, mikä on tärkeä aihe ja meille erityinen prioriteetti. No niin, Haluaisin puhua siis erityisesti kaksinkertaisen verotuksen estämisesopimuksista ja miten se vaikuttaa kehitysmaihin ja siihen, miten nämä saavat liikkeelle kotimaiset varat, varsinkin sitten ulkomaisiin yrityksiin kohdistuvat verot. Nämä sopimukset rajoittavat molempien osapuolien verotusoikeuksia. On, ajatuksena on se, että tässä pyritään ehkäisemään äh, kaksikertaista ver- verotusta, mutta se rajoittaa voimakkaasti kehitysmaiden äh, verotusoikeuksia ja sitä käytetään myös veronkiertoon suurissa yrityksissä. Ja olemme tarkastaneet, tarkastelleet 500 eri sopimusta korkean tulotason ja matan tulotason välillä. Olemme saaneet nähdä sopimuksia, jotka ovat rajoittavampia kuin muut. Ja tässä on erityisesti rajatutuma koskemaan matalan tulotason maihin. Ensimmäinen kohta koskee näitä määritelmiä, mikä on pysyvä oleskelumaassa. Voidaanko verottaa ylipäätään? Toinen koski tätä pääomatuottoveroa ja kolmas sitten taas lähdeveroa, erityisesti osinkoja ja korkoja. Tämän seurauksena matantulotason maat menettävät vuosittain miljoonia sellaisissa veroissa, jotka, men, jotka menetetään veroista ja osingoista varsinkin. ja Esimerkiksi Bangladesh häviää noin 85 miljoonaa dollaria joka ikinen vuosi ihan vain yhden lausekkeen vuoksi sen verosopimuksissa. Ja tämä todella rajoittaa sen oikeuksia verottaa osinkoja. Ja olemme julkaisemassa uutta kertomusta, jossa näyt, katsotaan tämän tyyppisiä lausekkeita ja niiden vaikutuksia. Tärkeää on huomata se, että verosopimukset rajoittavat molempien osapuolten verotusoikeuksia. Tutkimustemme mukaan kuitenkin sillä on suuret vaikutukset matalan tulotason maihin ja suuremmat kuin korkean tulotason maihin. Se periaatteessa voidaan nähdä tästä kuviosta. Valitettavasti tämä on erittäin pienellä. Niin, joka tapauksessa on tärkeää katsoa sitä, että minkälaista mallia käytetään, kun neuvotellaan verotussopimuksesta on YK-malli, OECD-malli, YK pyrkii suosimaan lähdeverotusta, kun taas OECD-malli on pikemminkin sen kannalla, että monikansallisen ryhmän jäsenille annetaan enemmän helpotuksia, tavallisesti siis rikkaat maat. Ja tämän seurauksena monet verotusopimukset jotka tähän on laitettu, joka on ikään kuin rikkaiden kerho, johtaa siihen, että köyhät maat eivät voi verottaa monikansallisia yrityksiä ja suuntaus on vaan huonompaan päin. Se nähtiin tuossa edellisellä kalvolla, joka ei ollut yhtä selvä. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että tämän keskustelussa, kun puhutaan verotusoikeuksista, asiasta on keskusteltu suhteessa kehitysmaihin, niin siihen ollaan kiinnittämässä myös erityistä huomiota Euroopassa – varsinkin kun kysymys on digitaalisesta verotuksesta. Toinen ongelma verotussopimuksen suhteessa on se, että kun niitä käytetään toisessa maassa, niin tässä tapahtuu niin sanottua sopimusshoppailua. Olemme ottaneet esimerkiksi Ugandan, esimerkki, Ugandan esimerkin. Muutama vuosi sen jälkeen, kun Alankomaat allekirjoitti verotussopimuksen Ugandan kanssa, joka poisti täysin Ugandan oikeudet verottaa tiettyjä alkumaiden osakkeenomistajien osinko, osinkoja. Niin tulokset ovat huonot ja neuvot, tästä sopimuksesta on neuvoteltu uudelleen. Olemme myös korostaneet muita tapauksia. Tällainen sopimusshoppailutapaus, joka oli toisessa raportissamme, jossa analysoitiin australialaisen yrityksen kaivosyrityksen toimintaa, joka kierrätti varansa Alankomaiden kanssa, jotta voi hyödyntää tätä suhteessa Malaviin. Meillä on erilaisia väärinkäyttöön väärinkäyttöä torjuvia lausekkeita, joiden avulla pyritään siis torjumaan tämänkaltaisia väärinkäytöksiä. OECDn monin välinen väline on tässä tärkeässä asemassa ja kerro siitä kohta hieman lisää. Interpreter. Anteeksi. Tulkit ilmeisesti pyytävät, voisitteko puhua hiukan hitaammin? That translates. <laughs> Usual problem of mine. Uh, so as I was saying... Niin, pahoittelen tulkeille. Kuten totesin, osa EU-valtioista on neuvotellut uudelleen verotussopimuksiaan kehitysmaiden kanssa ja joskus tämä osittain on meidän uskoaksemme kansalaisyhteiskunnan painostuksen seurausta. Ja jotkut näistä on liitetty myös niihin analyyseihin, joita on tehty Irlannissa ja Alankomaissa. Ja joidenkin näiden päätelmien seurauksena näistä analyysistä Alankomaat on ottanut käyttöön väärinkäyttöä torjuvia lausekkeita omissa sopimuksissaan, eli jonkun verran tässäkin on menty eteenpäin. No sitten ActionAidissa olemme sitä mieltä, että tällaiset analyysit ovat erityisen tärkeitä. Kaikkien jäsenvaltioiden tulisi niitä tehdä ja äskettäin olemme julkaisseet raportin, jossa tarkastellaan tämänkaltaisen analyysin kattavuutta. Ja olemme olleet mukana kehittelemässä Euroopan komission julkaisemaa työkalupakkia. Siinä katetaan erilaisia kysymyksiä, jotka ovat hyödyllisiä, kun puhutaan verotussopimuksesta. Nyt me puhumme primääreistä verotussopimuksista tänään mutta kannattaa muistaa, että verotuspolitiikan vaikutukset jäsenvaltiossa ulottuvat paljon pidemmälle kuin verotussopimukset. Meillä on avoimuussäännökset, salkkuyhtiöt ja kaikilla tällaisilla voi olla vaikutuksensa paljon pidemmälle kuin näihin kyseisiin maihin. Siitä syystä niitäkin tulisi tarkastella tässä vaikutusanalyysissä yhdessä Lissabonin sopimuksessa, yhdessä Lissabonin sopimuksessa todettujen periaatteiden kanssa. Me uskomme, että EU-tasolla on tällainen vakaa vaikutusanalyysi, jossa tämä huomioon mahdollinen vaikutus kehitysmaihin on avainasemassa. Komission vaikutusanalyysi on satasivuinen CCCTBstä, eikä siinä ole mainittu sanallakaan kehitysmaissa. Ja tässä mielessä maakohtainen raportointi on ollut parempaa vaikka me olekaan ollut sitä mieltä, että kyseessä on täydellinen tilanne. Mutta julkinen, kaikkien maat kattavat maakohtainen raportointi olisi par, yksi parhaista välittömistä toimista, johon EU voisi ryhtyä tukeakseen kehitysmaita avoimuuden lisäämiseksi. No sitten monenväliseen, monenväliseen välineeseen takaisin. Tämä, nämä ehdotetut välitysmekanismit ovat tietysti mm, hankalia ja yhteinen väärinkäyttö lauseke voi mahdollistaa sen, että väärinkäytöksiä tapahtuu niin paljon, vaikka ei saa unohtaa sitä, että tämä monenvälinen väline ei ota huomioon verotusoikeuksia. Tuo asia täytyy käsitellä erikseen. Kehitysmaiden tulisi pohtia sitä, haluaisivatko ne liittyä tähän, ja EU ei saisi painostaa tässä suhteessa, eli me emme voi hyväksyä sitä, tästäkin puhuimmekin aiemmin, että EU tässä veroparatiisiluettelossa sen suhteen painostetaan kehitysmaita olevan mukana WEPS-uudistuksessa. Monetkaan niistä eivät ole olleet mukana sitä suunnittelemassa, eikä se vastaa niiden tarpeita. Ja nyt kun meillä on tässä hiukka aikaa vielä, niin Otan esille sen, mitä jäsenvaltioiden tulisi tehdä suhteessa verotussopimuksiin. Olemme sitä mieltä, että niin tulisi tehdä tällainen vaikutusanalyysi, katsoa mitä muita vaikutuksia sopimuksilla on ja neuvotella uudelleen sopimuksia silloin, kun näitä tarvitsee tehdä. Niin tulisi ottaa käyttöön YK-mallisopimus minimivaatimuksena, pikemminkin kuin OECDn sopimus, ja niiden tulisi taata demokratian julkinen valvonta koko prosessissa. Prosessin tavoitteet julkistetaan se, että luonnokset julkaistaan ennen kuin ne allekirjoitetaan. Varmistetaan se, että verosopimuksista keskustellaan muodollisesti ja virallisesti ja ne ratifioidaan parlamentissa. Ja ne tulisi myös julkaista, jotta siitä voidaan keskustella. Ja lopuksi sitten vielä analyysi tulomenetyksistä olisi tärkein noin viiden vuoden välein. Ja jos näyttää siltä, että muutoksia täytyy tehdä, niin tietysti sitten seurantatyötäkin täytyisi tehdä niiden suhteen. m sitten. Siinä jäsenvaltioiden täytyisi itse päästä päättämään ilman, että niitä painostetaan. Meidän tulisi tukea myös parempaa globaalia verohallinnointia ja rohkaisisimme globaalin verokomitean perustamisen ja kehotamme jäsenvaltiota lopuksi vielä päästämään kehitysmaat mukaan erilaisiin sopimuksiin ja tietojenvaihtoon ja hyväksymään myös julkisen maakohtaisen raportoinnin. Kiitoksia. Thank you very much. No, Mr. Kiitos oikein paljon. Nyt Erik Mensä Pariisin toimistosta suoraan. Olkaa hyvä. Good afternoon. Hyvää iltapäivää. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja TAX 3 valiokunta tästä mahdollisuudesta jakaa näkemyksiä ja siitä, mitä läksyjä meillä on EU 3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 whose views are sought merely for the appearance of broad consultation. Uh, I think I'll end here. Thank you very much. Thank you very much. Now we open the discussion. Kiitos oikein paljon. Nyt avaamme keskustelun. Valiokunnan jäsenillä on viiden minuutin slotit, minuutti kysymykselle ja neljä vastaukselle. Yhteisesittelijänä ensin ja Pekufun. Kiitos puheenjohtaja. Paljon kiitoksia paneelille esityksistä. Haluaisin kysyä Erkkiltä heti analyysisi Gaanasta. Miten sopimukset helpottavat rahanpesua? Olisi kiinnostavaa saada tuo kirjallisena valiokunnalle, koska keräämme faktoja ja lukuja. Voisitko lähettää nuo tiedot? Mainitsit sen. pääanti kaikista kuulemisista, tutkimuksista, vierailuista on, että sopimusten rakenne sinänsä ajaa veronkiertoa, aggressiivista veronsuunnittelua, koska tämä sekoite johtaa erilaisiin mismatcheihin, porsaanreikiin ja mahdollisuuksiin. Ja kysyisinkin, onko helpollista vähentää aggressiivista verosuunnittelua ja veronkiertoa tarttumalla aggressiivisiin maihin nykyisten sopimusten tai yleissopimusten keino. Mainitsitte jo holistisen lähestymistä, vaan ne pitäisi neuvotella nykyisiä verosopimuksia, jos ne pitää tehdä. Voimme käyttää muutakin mallia kuin OECD-malli. Mutta mitä me teemme sen käytännön tasolla ja haluaisinpa kuulla, mitä komissio tämän asian suhteen pohtii. Teknisesti myös. Kysyisin komissiolta, mutta myös kahdelta muulta panelistilta. Uskotteko, että EU ja sen jäsenvaltiot tällä hetkellä tekevät tarpeeksi auttamaan erityisesti kehittyviä maita kapasiteetin luomisessa, jotta voitaisiin tehokkaasti ää, todeta laittomia verorakenteita. Meillä on kapasiteetin rakentamisohjelmia, mutta kuulimme esimerkkejä siitä, miksi se on riittämätöntä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos. Komissio, olkaa hyvä. Uh, uh it's interesting. On kiinnostava tästä kysymyksen kapasiteetista konsa. Uh, menneisyydessä olen työskennellyt Afrikan kanssa ja minusta me teemme aika paljon. Ja puolustaisin sitä, mitä me teemme komissiona ja jäsenvaltiona. Kun yhteistyöstä puhutaan, niin jäsenvaltiot ovat mukana, mutta kuten sanoit, kapasiteettia nyt ei yhdessä yössä luoda tai muutamalla toimella, jotka saavat sitten joukon ihmisiä toiminta valmiiksi. Voin myös hyödyntää kokemustani yritysten sosiaalisen vastuun agendan parissa. Voihan se sitten kattaa muitakin nimiä, mutta tämä nyt on kuitenkin teema, joka hiljalleen leviää väestöön. teitä ei ole, me teemme parhaamme mutta kädetinen vastuu ja toimintavalta on hallitukselta. Ja näissä kysymyksissä, mitä häneltä kuulin, olin pitkään Malandashin kanssa tekemässä, tekemisessä. Me emme voi olla korvikenoiden hallitusten tahdolle. Lopetan tähän, mennä mene liian pitkälle yksityiskohtiin, mutta, mutta eksogeenisesti, ulkoisesti rakenteita ei voi luoda riittävästi. Täytyy tunnustaa asiat sisäpuolelta, tunnistaa ne omiksi ongelmiksi. Olen täysin tietoinen siitä, että meillä on rajamme. Voisimme tehdä enemmän. Mutta on rajansa sille, kuinka paljon voi rahaa tiputtaa helikopterista ja mitä tuloksia tulee. Ja loput ovat Hannan aluetta, mutta olen ymmärtänyt, että Nämä verosopimukset ovat melko monimutkaisia otuksia. Ja pahoillani on yksityiskohdissa olettaisi, miten luodaan välitöntä kapasiteettia näillä ihmisillä käsitellä näitä verosopimuksia. Ehkäpä muutama pystyykin. Pysyvätkö maassa, työskentelevätkö hallitukselle? Siinä kysymyksiä, joita en halua esittää tässä. Uskon, että meidän täytyy olla aidosti holistisia. Ja silloin täytyy mennä paljon syvemmälle. Joo. Kiitos. Ja Tranberg. Thanks for the question. Kiitos kysymyksestä. Minusta tuntuu, että jäsenvaltiot tekevät paljon, enemmän on tehtävä aina. Mutta yksi asioista, jota halusin painottaa, se, että pohditaan YK-mallia tai OECD-mallia. YK-malliin Erik viittasi Anteeksi, nyt taisin puhua liian nopeasti jälleen. Kun tämä on niin jännittävä aihe. Ja mitä halusin sanoa on, että kyse on kahdenvälisistä sopimuksista, joista neuvotellaan kahdenvälisesti. Ja puhun nyt oman maani nimissä Tanskan. Ja Erikillä on kokemusta Gannan sopimuksen neuvottelemisesta Tanskan kanssa. Käsittääkseni tässä Tanska olisi voinut sanoa, että ei tarvitse käyttää OECD-mallia, vaan YK-mallia olisi voitu käyttää lähtökohtana. Tämä on jäsenvaltioiden mahdollisuus. Ei ole pakko valita OECD-mallia, vaan voidaan valita YK-malli. Vetoisin tämän puolesta. Toiseksi se, että arvioidaan kaikkia vaikutuksia ennen kuin allekirjoitetaan sopimus. Tällä hetkellä – neuvotellaan suljettujen ovien takana näistä sopimuksista, jotta voidaan huolehtia siitä, että yksityinen sektori, johtajat ja niin edelleen eivät puutu neuvotteluihin. Tämän asian puolesta voitaisiin argumentoida, koska mielestäni avoimuus on aina parempaa. Mutta ongelma on se, että tällä hetkellä sopimuksia allekirjoitetaan ilman kunnollista analyysiä siitä, mitä vaikutuksia saattaa syntyä, taloudellisia vaikutuksia, mutta myös yhteiskunnallisia ja niin edelleen. Jos katsotaan sitä, jos saadaan vähemmän verorahoja sinne maahan, niin vähemmän sairaaloita, vähemmän sairaanhoitajia ja niin edelleen. Eli paljon vaikutuksia. Jos köyhdytetään veropohjaa tietyssä maassa, sillä on kyllä vaikutuksia. Ja tällä hetkellä emme oikein analysoi kunnolla tätä tilannetta, joten tämä olisi toinen meidän argumentti. Eli pitäisi huolehtia siitä, että analyysit tehdään kunnolla ennen allekirjoittamista ja sen jälkeen on palattava asioihin. Se, että nyt allekirjoitetaan sopimus, se ei tarkoita sitä, etteivätkö asiat voi muuttua viiden vuoden sisällä. Meidän sopimuksiamme ja sopimuksiamme vaikutuksia pitää pohtia. Onko jokin asia muuttunut, pitääkö katsoa verosopimuksia uudestaan. Tätä pitää tietenkin tehdä kahdenvälisellä tasolla myös Eli kyse ei ole ainoastaan EUn jäsenvaltioiden tehtävästä. Tietenkin kyse on vuoropuhelusta, jota käyttäisiin niiden maiden kanssa, joiden kanssa sopimus on. Kiitos. Ystävänsä. I, I think I agree with the issue of capacity. And I think uh, I must agree also that the EU and some other uh, international bodies are helping with build capacity with respect to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 Ensinnäkin haluaisin saada kirjallisena tämän viimeisen esityksen, koska valitettavasti siihen ei saatu tulkkausta. Ja ensiksi ActionAidin edustajalle kysymys. Minusta vaikuttaa siltä, että EUn mustalla listalla on kielteinen vaikutus kehitysmaihin. Olenko ymmärtänyt tämän oikein? Eli kun EU julkaisi listan. Siitä on voinut olla haittaa joillekin näistä maista, mutta en ymmärrä tähän johtaneita syitä. Toiseksi komissiolle, kun neuvottelette sopimuksesta niin sanottujen kehitysmaiden kanssa, vaikkapa Afrikan maiden tai Keski-Amerikan maiden kanssa, Mitkä yhteistyölausekkeet säilytetään? OECD vai YK? Ja jos nämä maat nyt ovat heikossa neuvotteluasemassa, niin mistä syystä me eurooppalaiset emme sitten laita tähän lausekkeita, joilla vältetään se haitta, johon tässä edustaja viittasi. Eli se, mitä kaikki nämä maat menettävät näiden sopimusten seurauksena. Miksi me emme siis syötä näihin lausekkeita, joiden avulla voidaan välttää noiden verotulojen menetys näissä kyseisissä maissa. Kolmanneksi, kun meillä on kauppasopimuksia kehittyneiden maiden kanssa, kuten esimerkiksi Japanin tai Kanadan kanssa tai Meksikon kanssa, nämä on solmittu viimeisen kahden vuoden sisällä, niin ovatko meidän verolausekkeemme riittävän yhteistyö, yhteistyöhön pyrkiviä? Olemmeko menossa sellaiseen avoimuuteen, jonka avulla voidaan välttää veropetokset kummallakin puolella? Kiitos. Erik Mensa. Thank you very much. Eh. Um, I would, I would, I would provide the uh, copy of the presentation uh, to the uh, office here in Paris, and I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 But that I know is a very debatable point, but I would agree with that uh, suggestion. Thank you. Thank you very much. Uh, the Kiitos oikein paljon komissio. Eh, thank you. Muchas gracias por esta pregunta porque quiero... Kiitos tästä kysymyksestä. Haluan selkeyttää asiaa. Ajatellaanpa näitä yhteistyölausekkeita. syy ei ole sinänsä kauppasopimus tai vapaakauppasopimus, vaan se poliittinen kehikko tavallaan, kehikko, sopimus, raamisopimus, esimerkiksi Surin kanssa, joka tulkitsee näitä sopimuksia ja tämä poliittinen puoli, sitä paras oli sanoa, että ei pitäisi olla valintaa tai ei ole valintaa OECD ja YK niiden välillä yleensä käytetään molempiakin. Sitten rahanpesun suhteen Meksikon sopimukseen, vapaakauppasopimukseen me olimme niin rohkeita, että laitamme jotain, joka on lähempänä meidän omaa lainsäädäntöämme selittääksemme, että meillä ei ole mikään yksinkertainen kaava, vaan että meillä on monimutkaisempi asia käsissämme on hyvä ymmärtää, että näiden lausekkeiden lisäksi näitä tehdä yleensä kauppapausista Digitradin kanssa. Näitä neuvotteluita käydään korkeammalla tasolla, mutta assosiaatiosopimuksissa kauppapuolella ja siitä ole vastuussa. Ja kumppani aina antaa panoksensa, koska meillä on kauppapuolella kappale, joka on nimeltään seurattavuus, transparenssi, ja siellä on paljon työvälineitä. Monet asiat, jotka Hanna on maininnut. Kun on alueita, jos emme tiedä mitä tapahtuu, jossa on joku sumea alue, niin meillä on keinoja lisätä transparenssia, mutta eh, tässä palaamme siihen, miten Eeri Kaven oikein sanoi. Hallituksella pitää olla asia hanskassa se eivät välttämättä usein halua transparenssia. Mutta kauppasopimukset luovat agendaa, jotka pyrkivät helpottamaan tätä, vaikka niissä ei ole tästä Toivottavasti onnistuin selittää tämä vaikka aksenttinen eteläamerikkalainen. Would you, would you like to... Kiitos. Haluaisitteko kommentoida? Olkaa hyvä. So the question that... Kysymys, joka minulle esitettiin, liittyi veroparatiisien mustaan listaan. Ehkä selitin tämän vähän nopeasti, mutta on tietyt kriteerit, jotka vaikuttavat siihen, että maa joutuu mustalle listalle. BEPS-kriteereiden kunnioittaminen on yksi näistä asioista, joten BEPSin noudattaminen on välttämätöntä, muuten päätyy mustalle listalle. Kuka, mikä maa ei halua tietenkään mustalle listalle. Joten tuon tällainen takaovi. Kiitos. Matt Carthy. Thank you, Chair. Thank Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös puhujille näistä esityksistä. Haluaisin mainita valiokunnalle että ryhmämme QNGL on käynnistänyt tai julkaissut tämän tutkimuksen, jossa käsitellään EU-verosopimusten vaikutusta kehitysmaihin. Rohkaisin teitä lukemaan nyt Maiten Hersenin raportin kokouksen jälkeen. Päälöydös on esimerkiksi se, että EU-jäsenvaltioiden verosopimukset ovat jopa kehitysmaiden suhteen rajoittavampia kuin keskimäärin OECD-maiden sopimukset. Pyytäisin jäsenet lukemaan tämän ja huomioimaan suositukset. Kysymykseni puhujille liittyy OECDn monenväliseen instrumenttiin. Asian käsitelty usean täällä ja Panamalaikunnassa, mutta Irlannin verosopimusten avulla Double järjestelmä on edelleen käynnissä ja nyt voimme katsoa sitä, että millä tavalla on otettu käyttöön tällainen niin sanottu single malt-rakenne. Selkeästi sen jälkeen, kun Trumpin hallitus teki uudistuksia Yhdysvaltain lainsäädäntöön. Toivottavasti kaikki voimme sitten lopuksi ottaa käyttöön nämä veronkierton estosäännökset ja monenvälisen instrumentin ja silloin näitä kiertosäännöksiä enää voisi hyödyntää. Säännöstö ja siinä oleva pysyvä ongelma minun maalleni on artikla 12 MLissä, joka koskee tätä pysyvää asettautumista. Voisitteko ottaa kantaa artiklan 12 merkitykseen? Mitkä maat ja ovat jääneet sen ulkopuolelle ja mikä merkitys sillä on? Thank you. Mm, kiitos. Kuka haluaisi vastata? Yeah, Mrs. Trumberg. Olkaa hyvä, Anna Tranberg. Thanks a lot for the uh, question. Paljon kiitoksia. Tämä kysymys, missä li- menee liikellä, että on pysyvästi sijoittunut, on sopimusten peruskysymyksiä. Ja yksi ongelma on, että on eriäväisiä Äh, määritelmiä siitä, mikä on yrityksen sijoittautumispaikka. Esimerkiksi McDonald's tuossa nähtiin viimeksi. Eri maissa on erilaisia vaatimuksia, eli jos tässä on mismatch, niin se on ongelma. Ja, ja jos joku jää tämän järjestelmän ulkopuolelle, mitä, mitä useammasta asiasta ja enemmän jää ulkopuolista, enemmän mahdollisuuksia mismatchiin on. Sitten on myöskin asioita, Esimerkiksi kehitysmaiden tapauksessa on aika paljon asioita, joiden suhteen kannattaa olla tarkkana, kannattaa ne liittyä, mutta artikla 12 suhteen en pysty niin vastaamaan. En osaa vastata kysymykseen tästä ihan äkkiseltään. Kiitos. Ja Erik Mensa. I, my brief answer with respect to the multilateral instruments is the fact that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 selitys, Sandra Galina, koska olen usein komission jäsen Maastromilta kysynyt tätä kysymystä vapakauppasopimuksista, joita neuvotellaan. TTIP, investointisopimukset, miksi säädellään investointeja, tai miksi mukana ei ole sitä, että investointia valvotaan varoituksen kautta, SETA ja Japanin sopimus samoin. No voidaan tietenkin sanoa, että kolmannen maailman kansalle, sillä ei ole kapasiteettia, mutta meillähän sitä kapasiteettia on, mutta me emme sitä käytä. Siksi, että me olemme jumissa. Meillä on tietty teollisuus, joka todella tukee rahan pesua, veronkiertovero, petoksia. Erik Mensa mainitsi jo suuri neljä, jotka ovat mukana luomassa kaksinkertaisen verotuksen sopimuksia, neuvomassa komissiota ja niin edelleen. Tässä pitäisi nyt kyllä herätä vakavasti. Ottaen nyt kaikkien pitäisi toimia tässä vakavasti otettavalla tapaa. Ei voida jatkaa tällaista tärkeää järjestelmää. Muistuttaisin vain siitä, että elinen päivä oli hyvä, maa, hyvä päivä maali, jonka, jota vähän tunnen Angolaa kleptokratian edustaja Santos pidätettiin 500 miljoonaa viety maasta rahaston kautta sveitsiläisen kumppanin kanssa. Itse asiassa Sveitsin viranomaisten avulla KPMI auttoi kovasti näiden petosten toteutumista. Ja ilmeisesti Britt lähtien tuomioistuin ei niinkään ollut tässä avuksi, mutta kysymykseni Erik Mensälle, Mensälle olisi UNDP, maailmanpaikki, IMF ja niin edelleen. Eihän näin. Voivatko nämä tahot auttaa näiden varojen palauttamiseksi? Kahdeksan miljardia esimerkiksi täällä Brysselissä – tuon eilen pidätettyyn Dos Santosin siskon varoja. Neuvoko joku Angolan viranomaisia, että saataisiin takaisin perittyä nämä varat? On huolehdittava myös siitä, että tällaista järjestelmää voi enää luoda. Onko YKssa – jotain kannanottoja lainsäädäntöön, joka hyväksyttiin vähän aikaa sitten Angolassa. Onko kyse siitä, että halutaan todella saada perittyä takaisin varat vai halutaanko itse asiassa edesauttaa rahanpesua Angolassa? Ja vielä, miksi YK toimivan asiantuntijoiden tasolla, kukaan ei edes tiedä tästä työstä mitään. Miksei YKssa että suurta konferenssia, poliitikkoja, meppejä sinne hallitusten edustajia, jotta voidaan puhua maailmanlaajuisista verotustoimista – Tämän haluaisin sanoa. Olen Rakkutierisille tällaisen kirjeen antanut käteen, kun hän viimeksi kävin parlamentissa. Voitteko selittää, kun teette työtä tällä saralla ja todella arvostan teidän puheenvuoron, Erik Mensä, mutta mikä on teidän käsityksenne? Miksei YK-tasolla ole oikein poliittista tahtoa, kun kansalaiset erityisesti tällaisen rahoituskriisin jälkeen ovat todella vaatineet sitä, että suojellaan kansallisia budjettejamme. Kiitos. Erik Mensä, teillä on mahdollisuus nyt puolustaa YKta. Thank you, Che. And, and with respect to the repatriation law in Angola, I must confess that I am unaware of any collaboration with, with the UN on that law or even with respect to the provisions of the law. But on the second question of the UN pushing for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 But I think uh, it's for the world to decide. Thank you. Thank you. Well, any other speakers from... Onko muita? Puheenvuoropyyntöjä valiokunnasta ei taida olla. Joten kiittäisin oikein sydämellisesti kaikkia vieraitamme, alustajia. Kiitos oikein paljon, että vastasitte kysymyksiimme. Ja tähän päättyy tämä osio. Kysyisin, onko muita mahdollisia asioita valiokunnan esityslistalla. Ilmeisesti ei, joten sanoisin vain, että seuraava kokous järjestetään lokakuun ensimmäinen päivä iltapäivällä Strasbourgissa. Tähän päättyy kokous. Kiitos oikein paljon.